Tämä alkaa ensi vuonna Butanissa. Kiitoksia esittelijä, kiitoksia kovasti myös rouva puhemies. Thank you. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy. Äänestys sovitaan huomenna 12.30. Seuraava kohta esityslistalla on rouva Zimmerin mietin kehitysmaiden auttaminen selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista. Niinpä puheenvuoron saa rouva Zimmer, esittelijä neljä minuuttia. Hyvät naiset ja herrat. Afrikkalaisten ja eurooppalaisten kirjailijoiden vetomuksessa, joka koskee nälkää Afrikan sarvessa, todetaan, että kärsijät eivät tarvitse myötätuntoa, vaan sitä, että heidän oikeutensa toteutetaan maailman kansalaisina. Kuten muillakin ihmisillä, heillä on oikeuksia, joihin kuuluu oikeus ravintoon artiklan 25 mukaisesti ihmisoikeuksien yleismaailmassa julistuksessa. Afrikan sarvessa tällä hetkellä 12,5 miljoonaa ihmistä on menettämässä oikeuden elämään ja elintarviketurvallisuuteen. Somaliassa kuoli viime kuukausina yli 30 000 lasta, alle 5-vuotiaasta lasta, ja ajankohtaiset luvut maailman, kautta maailman ovat FAOn mukaan yli miljardi ihmistä. Käsitellessäni valmistellessani tämän päivästä mietintöä tämän yhteydessä kehitysvaliokunnan jäsenet ovat lähteneet liikkeelle kahdesta ajatuksesta. Ensinnäkin siitä, onko Euroopan unioni riittävässä määrin ottamassa vastuun siitä, että maailman nälkää näkevillä on mahdollisuus saada elintarvikkeita. Voidaan puhua myöskin laajemmalti puhtaasta vedestä ja energiasta. Ja toiseksi, miten Euroopan unioni turvaa politiikkojensa johdonmukaisuuden silloin, kun tavoitteena ovat kehityspolitiikan tavoitteiden toteuttamiset Lissabonin sopimuksen artiklojen siksi 7 ja 208 mukaiset toiminnat. EUn politiikan puitteet, joilla pyritään tukemaan kehitysmaista, kehitysmaita ja myöskin humanitaarista apua ravintosektorilla, on todettavissa, että komissio on luonut joukon premissejä, joita me valiokuntana voimme tukea, mutta josta me todeta, että monilla alueilla me olemme sitä mieltä, että suuntautuminen on riittämätöntä. Riittämätöntä on se, miten johdonmukaisuus puuttuu politiikkojen osalta, politiikkojen osalta, jotka liittyvät kansainväliseen kauppaan, yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen tai siihen, miten tehdään korjauksia. Ja ratkaiseva puute on se, että nänän torjunnassa maailma ei edelleenkään näe mikä merkitys on kansainvälisillä toimijoilla, eikä asialla ole, asialla ole riittävästi esillä myöskään Euroopan unionin poliittisessa agendassa. Nälkä ei koskaan tule yksi, siihen on useita syitä yleensä. Mietinnöstä nämä ovat selkeästi nähtävissä, on turvata luettelemaan että tässä. On selvää, että ilmastonmuutos, keinottelu pörsseissä, hintojen vaihtelut, joita on nähtävissä – ja epäoikeudenmukainen kauppapolitiikka tapahtuu ensisijaisesti heikoimpien, köyhimpien kustannuksella, pakolaisten kustannuksella, köyhien ja vanhojen ihmisten ja suojattomien naisten ja lasten kustannuksella. Mietinnössä on kolme painopistettä. Ensinnäkin me tuemme ja haluamme laajentaa tätä kohtaa, tuemme sitä, että yleisenä lähtöiskohtana elinkaturvallisuus täytyy olla ihmisoikeuksien perustuva lähtökohdan. Se, että toteutetaan ihmisoikeutta ravintoon, sen täytyy olla agendan kärjessä. Ja me tarvitsemme myöskin tutkintamenetelmiä, joilla voidaan valvoa tämän oikeuden toteutumista. Pitkä kestävä pienviljelijöihin perustuva maatalouspolitiikka tarjoaa yhdenmaisuuden ratkaisuksi taistelussa aliravitsemusta ja nälkää vastaan. Mutta tämä merkitsee sitä, että tukea maataloudelle pitää lisätä. Sama koskee myöskin sitä, miten on saatavissaankaan kondisia toimia, joilla maailmanlaista voidaan lisätä elintarviketurvallisuutta, samoin kuin että voidaan taistella keinottelua vastaan ja valvomatonta maanostoa vastaan. Valvomaton maanosto on paljon laajempaa kuin olemme olettaneet tähän asti. Viimeisimmät luvut, joita olemme saaneet, esimerkiksi Ugandan osalta puhuvat siitä, että oli 22 000 ihmisten karkotusta on tapahtunut omilta mailtaan siksi, että brittiläiset puutavara-alan yritykset ovat ostaneet heidän maansa. Me tarvitsemme kolmanneksi, tämä on kolmas painopiste, tarvitsemme politiikan johdonmukaisuutta, jota me vaadimme, jotta viime kädessä ei toisaalta harjoita kehityspolitiikkaa ja käytetään rahaa kehityspolitiikkaan ja samanaikaisesti maatalouspolitiikkaa tai kauppapolitiikkaa, joka tuhoaa tämän kehityspolitiikan tavoitteet. Tässä on paljon tehtävää. Pyydän tukea mietinnölle huomisessa äänestyksessä. Kiitos. Thank you. We... Kiitos. Seuraavaksi keskustelun puhujaluettelo ensimmäisenä rouva Antonescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Criza alimentară... Kiitoksia, rouva puhemies. Elintarvikekriisi maailmalla on huolimatta monista muista humanitaarisista kriisistä, mitä vakavin kriisi, kun elintarvikkeilla yhä keinotellaan enemmän. Myös ajatellaan luonnon monimuotoisuutta tai biopolttoaineen valmistamista, vesihuoltoa. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, että yhä enemmän ihmiset näkevät nälkää, ravinto ei riitä. Olen kiitollinen näistä ajatuksista esittää oikeutta ruokaan, ravintoon. Me tarvitsemme kattavaa ja johdonmukaista politiikkaa tällä alalla koko Euroopan unionissa. Me tarvitsemme myös kehityspolitiikkaa, AKT-politiikkaa, energiapolitiikkaa ja tutkimusohjelmia tämän yhteydessä. Euroopan unioni ja kumppanimaat käyttäkööt seurantamenetelmiä, jotka ovat läpinäkyviä yhdessä kansallisyhteiskunnan. Thank you. Kiitoksia, herra Kuukkaan vážený pán podpredseda Európskej komisie. Kiitos, arvoisa komission eh, varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Elintarviketurvallisuus kehittyvissä maissa, ennen kaikkea joissakin osin Afrikkaa, on asia, jota pitäisi pitää haasteena ja meidän pitäisi kohdata haaste pikaisesti. Miljoonat ihmiset näkevät nälkää. Tätä ei voida hyväksyä EU-ssa. Jos me emme saa muutosta aikaan tässä asiassa, tulemme näkemään maailmanlaajuisen humanitaarisia katastrofeja ja turvallisuusseurauksia. Edistys on ollut näissä asioissa kovin hidasta, riittämätöntä. EUn jäsenvaltioiden täytyy selkeästi vahvistaa osallistumistaan siinä, miten humanitaarinen apu muuttuu kehitysavuksi ennen kaikkea maatalouden kehittämisen avuksi, maaseudun kehittämisen avuksi. Pitkän tähtäyksen tavoitteena täytyy olla, että tuetaan ohjelmia, joissa mahdollisimman laajalti ovat mukana ihmiset, jotka tarvitsevat tukea. Tuki tällaisen laajoille koulutuksen ohjelmille voisi olla tehokas väline, joka voi auttaa meitä pääsemään eteenpäin pois tästä umpikujasta. Rovlasikova Benikova. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Elintarviketurva kehitysmaissa on kysymys, joka liittyy elämään ja kuolemaan. Sen tiedämme Afrikasta. Komission velvollisuutena on toimia ja valita oikeat toimenpideet avuksi. Olen sen puolesta, että tuki ohjataan nimenomaan kestävään tuotantoon, pienimuotoiseen tuotantoon. Maatalous nimittäin on maaseudun kehittämisen perustana, koko talouden perustana vielä kehitysmaissa. Meidän täytyy poistaa sellainen toiminta, joka riippuu liikaa ulkoisista polttoaineista, kuten öljystä. Naiset täytyy ottaa paremmin huomioon ja heidän tarpeensa, koska he ovat usein myös pienviljelijöitä. Minä haluaisin teidän kiinnittävän huomiota myös raaka-ainekeinotteluun. Se johtaa myös siihen, että elintarvikkeiden hinnat nousevat katastrofisine seurauksineen. Tämä on erittäin kiireellistä. Thank you, uh... Kiitos. Rova Kellan. Thank you very much. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Uskoakseni maatalous on tärkeimpiä politiikan alueita, joissa täytyy ottaa huomioon kehityspolitiikkaa ja jossa se kuitenkin usein toiminta on kehityspolitiikan vastaista. Me ei todellakaan ole ruokkimassa maailmaa sillä tavalla kuin tällä hetkellä maatalouspolitiikan alueella toimii, eikä meidän pitäisikään. Itse asiassa elintarvikkeiden tuotannon pitäisi tapahtua paikallisella tasolla ennen kaikkea. Meidän ei pitäisi kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla Euroopan maatalouspolitiikalla. Meidän pitäisi keskittyä kilpailuun päinvastoin. Meidän pitäisi mahdollistaa se, että kehittyvät maat itse voivat ruokkia itsensä. Mutta mitä me teemme tällä hetkellä? Meidän lihatuotantomme 72 prosenttia perustuu soijan tuontiin. Se on yli 20 miljoonaa hektaria, jota tähän tarvitaan. Me siis kaiken kaikkiaan viemme 40 miljoonin, miljoon, miljoon hehtaarin edestä, mutta me, tuomme 29 miljoonan hehtaarin alueelta. Me emme siis ole sunkaan ruokkimassa maailmaa, sen sijaan me olemme viemässä sieltä ruokaa. Meidän täytyy saada aikaan sisäisiä muutoksia ja tehdä sillä aikaan korjauksia. Ferreira. Obrigado, senhora Presidente. A discussão de um quadro... Kiitoksia puhemies. Keskustelun koskien puitteita, joilla autetaan kehitysmaita, jotta ne voisivat vastata elintarviketurvan haasteisiin, on epäilemättä tarpeellinen ja tervetullut, aivan kuten esittelijä mietinnössään sanoo, mutta olisi puhuttava myös johdonmukaisuudesta tämän tavoitteen ja unionin aluepolitiikan, alueellisten politiikkojen välillä, kuten esimerkiksi energia- ja politiikka- ja niin edelleen. Tänä päivänä on selkeä ristiriitaa näiden alakohtaisten politiikkojen ja toisaalta tämän elintarviketurvallisuuteen pyrkivän haasteen välillä. Meidän on puhuttava intensiivisestä maataloustuotannosta, tuo, tuon viennistä, joka uhkaa pk maanviljelijöitä ja perheviljelijöitä ja muita viljelmätapoja. tapoja. Se uhkaa kehitysmaiden elintarvikeomavaraisuutta. Se on aivan välttämätöntä sen energiahuollon takia. Mitä e, e, enemmän tällaista on, sitä vaikeampia, vaikeampaa maan on huolehtia vähästellen e, huolehdittavista elintarvikkeista riittävässä määrin. Herra Papa Nikolao. Kiitoksia puhemies. Keskustelemme tänään tavasta, jolla voimme auttaa kehitysmaita vastaamaan elintarvikehuoltovaikeuksiinsa. Haluaisin lisätä ääneni kollegoiden puheenvuoroihin. Määrittelemme täällä erilaisia politiikan linjoja ja haluaisin onnitella tässä mietinnön esittelijää, joka on käsitellyt komission esittämiä aloitteita. Saman aikaan viime toukokuussa, 10. päivä toukokuuta komissio totesi, että se aikoi vähentää puoleen maiden määrän, jotka voivat hyötyä yleisestä suosituimuusjärjestelmästä. Ymmärrämme kyllä, missä hengessä komissio tämän aloitteen teki, mutta minulla on kysymys, kuinka tällainen komission ilmoitus voi sopia yhteen sitoumuksiemme kanssa lisätä sitom- tukemme näihin maihin? Kiitos. Herra Barska. Komissio, potravina bezpečnosti v rozvojných krajinách je dlhodobým problémom opakujúce sa hladomory likvidujú populáciu týchto krajín. toistuvat nälänhädät ovat vähentäneet väestö ja naiset ja lapset ovat ennen kaikkea vaaranaisia. Elintarvitulaisuuden lisääminen, kuten mietinnössä on todettu, on hyvin tärkeää, mutta tärkeää on, että maa pysyy paikallisen väestön omaisuudessa. Ulkomaisten investoijien maanostot johtavat köyhyyden lisääntymiseen ja valvottomaan maahanmuuttoon. Heikot korptuneet hallitukset vievät ihmisiltä omilta kansalaisiltaan oikeuden saada ruokaa. Siksi meidän pitäisi saada aikaan uusi vuoropuhelu kansainvälistä vuoropuhelun alue, joka koskee oikeuksia käyttää vettä. Ihmisellä, EUlla on humanitaarisena toimijana oikeus vaatia tällaista vuoropuhelua. Komission jäsen, kiitoksia kovasti puhemies. Minäkin haluaisin kiittää Ruvat Zimmeriä mietinnöstä ja kaikkia parlamentin jäseniä myös puheenvuoroista tässä tärkeässä aiheessa. Olen kovin iloinen siitä, että Rovat Zimmer oli tyytyväinen komission tiedonantoon ja meidän poliittisista puitteistamme elintarvikehaasteisiin vastataksamme. Tämä on viime vuoden maaliskuuta. Varmasti hän on aika paljon samaa mieltä ohjelman kanssa, ainakin tärkeimmistä kysymyksistä. Olette varmaan tietoinen siitä, että kun keskustelu on käyty EU-kehityspolitiikan tulevaisuudesta, niin siinäkin on otettu maatalous etusijalle ravinto- ja elintarvikeala keskeisinä aloina, joita meidän pitäisi edistää osallistuvalla tavalla. Elintarvikkeet ja ravinto ovat komissiossakin hyvin tärkeällä sijalla – Komissio on täysin sitoutunut tukemaan sen kumppaneita, jotta voidaan saada lisää investointeja elintarviketurvallisuuteen. Me uskomme, että tässä on paljon parantamisen varaa vielä kehitysmaissakin, jotta voidaan kehitystä edistää kansalaisjärjestöjenkin kanssa. Tässä täytyy uurastaa yhä voimakkaammin ja se on mitä kiireellisempää, jotta voidaan näihin valtaviin haasteisiin vastata. Nykytilanne Afrikan sarvessa on kammottava perustelu sille, että nyt enemmän kuin koskaan täytyy tehdä yhteistyötä, vastata sekä välittömään kriisiin, mutta myös pitkällä aikavälillä vastata Afrikan sarvessa ja muuallakin elintarvikekysymyksiin. Ainoastaan näin voidaan edistää elintarvike- ja ravintoturvallisuutta kestävältä pohjalta kaikkein haavoittuvimpien väestönosien parissa. Ja näin heidän kestävyytensä kasvaa. Maataloustutkimus on ollut hyvin tärkeällä siellä TK ja niin on jatkossakin. Päätösloma esityksessä on otettu esille myös keinottelun vaikutus hintojen volatiliteetin, niin siitä toteaisin, että komissio on nyt paneutumassa tähän keinottelun rooliin ja sen vaikutukseen hintojen volatiliteettiin. Joka tapauksessa meidän täytyy rohkaista läpinäkyvämpään markkinoihin niin, että voidaan toimia nopeasti ja yhteensovitetusti. Minä vakuutan teille, että komissio seuraa tilannetta tarkkaan, kun hinnat nyt ovat nousemassa ja miten hintojen nousu vaikuttaa kehittyneiden maiden talouksiin. Me ryhdymme toimiin. Me olemme ottamassa käyttöön myös rahoitusmarkkinoilla pari säädöstäkin, muun muassa markkinaväärinkäytösten osalta ja tällä, tänä syksynä vielä esitykset julkaistaan. Toimenpiteitä on suunnattu ennen kaikkea läpinäkyvyyden, vastuunkannon ja vakauden edistämiseen, mukaan lukien myös maatalouden derivatiivijohdannasmarkkinat. Elintarvike- ja ravintoavun täytyy olla mahdollisimman tehokasta ja vaikutuksellista. Komissio on juuri laatinut myös sopimuksen siitä, että tätä voitaisiin edistää ö, kolmen kansallisen järjestön kanssa. Me haluamme myös antaa mahdollisuuden maanviljelyyn niin, että ihmisillä on oikeus maahan. Sitä ei saa saattaa vaaraan mm, sillä, että takavarikoidaan maa-alueitaan. Hallitusten täytyy ryhtyä toimiin maapolitiikassa. Komissio tukeekin sitä, että kehitetään ja sovelletaan soveliasta maapolitiikkaa kansainvälisin ohjeina. Se, että meillä on myös kalaviljely ja vesikalastuspolitiikkaa, senkin avulla voidaan nälkää torjua ja tarjota ravintoja ja elintarvikkeita. Varmasti nämä ovat hyvin tärkeillä siellä kehitysyhteistyössä. Olemme iloisia, että olemme tästä samaa mieltä. Komissio on myös elintarviketurvallisuus kuulemisessa läsnä, kun se ensi viikolla parlamentissa järjestetään. Kiitoksia, kiitoksia komission ja keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12.30. Seuraavaksi menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin herra Kavadan mietintö Euroopan koulujärjestelmää. Kavada, neljä minuuttia, olkaa hyvä.